Dear friends, ladies and gentlemen. Hyvät ystävät, hyvät naiset ja herrat, hyvää huomenta. Olemme muutaman minuutin myöhässä, mutta edessämme on nyt kutakuinkin kolmen tunnin äänestyssessio. Muutama minuutti tässä nyt ei hetkauta meitä suuntaan eikä toiseen. Kolmisen tuntia kutakuinkin. Lähdemme liikkeelle koeäänestyksellä. Laittakaa äänestyskortit koneisiin. Okay, and I open the vote. Äänestys alkaa. And I close the vote. Äänestys päättyy. Selvä. Äänestysjärjestelmä toimii. Aloitamme. Ensin ohjelmassa on kaksi mietintöä ja 4500 tarkistusta kaiken kaikkiaan. Ensin mietintö luonnos Euroopan parlamentin neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta Euroopan horisontti Esittelijä Dannika. Toinen mietintö käsittelee täytäntöönpanoa. Nyt lähdetään liikkeelle kuitenkin horisonttiohjelmasta Dannikan mietinnöstä. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta puolesta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 Yksi SDstä liikaa. close. And I close. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten kiitoksia tästä pienestä tauosta. Hieno homma. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 42a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 44 puolesta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 kompromissi A2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R2A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R 5a puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. R6 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. R7 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. R8 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. R8a puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. R8b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R8C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R8D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R12A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R 26b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R28 puolesta puole- vastaan tyhjää hyväksytty. R29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R31 blokkina puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R 40 puolesta, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R52 blokkina puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys mietintöluonnoksesta luonnoksesta näin muutettuna nimenhuuto äänestyksellä tietysti. Äänestys alkaa. One EPP. Yksi EPP-läinen, kaksi EPP-läistä liikaa, yksi STstä liikaa. Two EPP, unfortunately. Ikävä kyllä kaksi EPPstä liikaa. Dear friends, one EPP. another one My goodness. <laughs> Very complicated. <laughs> Okay. It's okay. It's okay. No niin, nyt on kaikki kunnossa. Äänestys päättyy. Hieno tulos. Onneksi olkoon esittelijälle. Mr. Mikkelman, siis Do you want to say, Mr. Esittelijä haluaa käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. so much, Chair. I like to... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä heidän kovasta työstään viimeisen kahden kuukauden aikana. Kiitokset kaikille avustajille, itre asiantuntijoille, poliittisten ryhmien avustajille en tiedä kuinka paljon intensiivisiä varjoesittelijöiden kokouksia meillä oli, mutta lopputulos oli mahtava. Kiitokset teille kaikille ja kiitokset myös äh, komissiolle. He ovat olleet hyvin avuliaita. Suurkiitokset pääjohtajalle ja kiitokset kaikille. Tämä on hieno mietintö, upea tulos ja uskon, että kaikkia tulee onnitella tästä tuloksesta. Kiitos. Thank you very much. Suuret kiitokset, rakkaat ystävät. Äänestämme seuraavaksi ikään kuin kaksosmietinnöstä suhteessa tuohon edelliseen, koska molemmissa mietinnöissä on paljon yhteistä. Ja molemmat, molemmat ovat samalla hetkellä saaneet alkunsa. Joku haluaa käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Pyytäis, kysyisin, vastustaako joku blokkiäänestystä? Tässähän on sama menettely. Aikaa voisi säästyä huimasti. Okay. Selvä. Menemme siis äh, lopulliseen äänestykseen suoraan. Okay, so No niin, kysymykseni siis on, oletteko samaa mieltä siitä, että voimme äänestää blokkina? Selvä. No niin, esittelijä on siis Christian Eiler ja ehdotus on, että äh, Euroopan parlamentin neuvoston päätökseksi äh, annettu ehdotus tutkimuksen innovoinnin puiteohjelman Euroopan horisontti täytäntöönpanoa koskeva erityisohjelma hyväksytään. Christian Eiler, on siis esittelijä todella ja aloitamme nyt sitten äänestyksen kompromissi yksi puolesta Dear friends, uh, I understand that you are... Ymmärtääkseni uh, voitte äänestää vain pari minuutin ajan, sopiiko näin? No niin, no se sopii. Se sopii minullekin, uh, että kysyn teiltä puolesta tai vastaan, mutta joka tapauksessa teemme tämän nimenhuutoäänestyksenä. äänestyksenä ja jos äänestämme koko mietinnöstä yhtenä äh, blokkina, niin tämä on siis kysymys. There will be two votes. So, uh, Mr. Chair, it should be two votes. Puheenjohtaja, kaksi äänestystä, eli ensin kaikki kompromissi, eh, tarkistukset blokkina ja sitten toinen äänestys, joka olisi loppuäänestys. Kyllä, totta kai se on välttämätöntä. En vain ymmärtänyt, koska tämä on niin <laughs> helppoa, niin tätä on niin vaikea ymmärtää, koska tämä on vähän kuin liian helppoa. Ensiksi siis äänestys kaikista kompromisseista, mutta haluan korostaa kuitenkin, että ei vielä sitten kuitenkaan lopussa ole nimenhuutoäänestystä. Aloitamme siis nimenhuutoäänestys jos olette valmiita. Ja äh, aloitan äänestyksen. Uh, one EPP. Yksi e äh, EPP-läinen liikaa. Uh, maybe, maybe I can do that. Tai ehkä minä pystyn tämän tekemään. Tämä on ok. Tämä on aivan ok. Selvä, tällä kertaa. And they close the vote. Ja nyt äänestys päättyy. Hienoa, hyvä tulos. Mutta tässä ei vielä ollut kaikki, vaan Christian, nyt laitan korttini tänne takaisin. Ja sitten nimenhuuto äänestys siis tästä mietinnöstä. Final vote. It is a... Lopullinen äänestys on nyt kysymyksessä. Aloitan äänestyksen. Christianis one get. Okay. No, one EPP to Okay. Okay. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hieno tulos. Onnittelut kollegalle. Ja tällä tavalla säästimme äänestysaikaa. Herra Eeler, teillä on puheenvuoro. So, <clears throat> don't worry, I, I... Älkää huoliko, haluan vain kiittää henkilökuntaa ennen kaikkea, sihteeristöä ja kaikkia neuvonantajia, me kirjoitamme nyt historiaa. Ensimmäinen, ensimmäistä kertaa tämä on minun kolmas tutkimusohjelmani, enkä me koskaan ole onnistuneet tekemään blokkiäänestystä kompromissitarkistuksista. Ei tämä, tämä antaa hyvin vahvan äh, signaalin neuvostolle. Me haluamme aloittaa neuvottelut ja me haluamme tuloksia ennen vaalikauden päättymistä, koska Eurooppa tarvitsee sitä. Kiitos. Uh, thank you. Thank you, Kiitos, kiitos kollegat, herrat Eeler ja Mika. Haluan kiittää teitä ja suuret kiitokset myöskin varjoesittelijöille tästä kovasta, hienosta työstä. Kaiken kaikkiaan kymmenen kollegaa ovat tehneet kovasti tässä töitä ja kaikki myöskin sitten näiden tarkastusten osalla. Menemme seuraavaan mietintöön. Digitaalinen Eurooppa-ohjelman perustaminen vuosiksi 2021-2027. Esittelijä on Gelika Mlinar. Ja aloitamme saman tien. Kult 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult 29 puolesta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 Ää, tarkistetaan. IMKO 46 tarkistetaan. IMKO 46. Äänestys päättyy. Hylätty. Anteeksi, sanoi puheenjohtaja. Kompromissi viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Nostakaa kätenne kunnolla, hyvät ystävät, koska en näe muuten, kuinka te äänestätte. Joten vielä kerran Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vasemman puolen kollegat, olkaa ystävällisiä, nostakaa kätenne kunnolla. Niin, korkeammalle, korkeammalle kädet. Kompromissi seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten unblock. Artikla. Eiku blokki yksi Kaikki budjettitarkistukset. Kaikki budjettiäänestykset puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 295 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 80 puolesta vastaan tarkistetaan tämä. Imko 80. Yksi EPP liikaa. Suljen äänestyksen hylätty. Kompromissi 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 70 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 338 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 347 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 348 puolesta vastaan tarkistamme. 348. Äänestys päättyy. Hy- hylätty. Kult 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 59 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kult 60. Tram 59. Tarkistetaan. Hyväksytty. Kult 61 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kult 62 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kult 63 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tran 60 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kalt 64 puolesta, vastaan. Tarkistetaan. Kult 64. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Imko 89 puolesta vastaan. Tarkistetaan Imko 89. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Imko 90 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kult 65 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kult 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kult 67 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Kult 67. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kult 68 puolesta vastaan Tarkistetaan. Kult 68. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Imko 91 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten unblock. 75, 76, 77, 78. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Joten siirrymme IMKO 92 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Budjetti 23 puolesta, vastaan, tyhjää. Ja sitten kaikki juritarkistukset puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Siirrymme liitteisiin. Tran 61 puolesta, vastaan, Tarkista metran 61. Äänestys päättyy. Hyväksytty. IMKO 93 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. IMKO 94 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 352 puolesta ty- vastaan Tarkistamme 352. Äänestys päättyy. Hylätty. 363, 53 eh, puolesta vastaan. Tarkistamme 353. Äänestys päättyy. Hylätty. 354 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kult 72 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kult 73 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Ymko 96 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Kult 74 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 356 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Imko 97 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Imko 98 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Imko 99 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 357 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Imko 100 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 358 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Tran 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 359 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. 359. Äänestys päättyy. Yksi EPP liikaa. Äänestys päättyy hylätty. Tran 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 360 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 360. Äänestys päättyy. Hylätty. Kult 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kult 77 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Kult 77. Äänestys päättyy. Hylätty. Kult 78 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 361 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kult 75 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 362 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Imko 104 puolesta vastaan vastaan, tyhjää hyväksytty. 363 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kult 79 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kult 80 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 364 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 365 puolesta 364 tarkistamme. Äänestys päättyy. Hylätty. 365 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei yhtään käsiä, ei päätöksiä. Tarkistetaan. 365. Äänestys päättyy. Hyväksytty. IMKO 101 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. IMKOsta 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. IMKOsta 3 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kult 81 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Imko 105 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Imko 106 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Imko 107 puolesta, vastaan, tyhjää, Tarkistetaan. Inko 107. Äänestys päättyy. Hylätty. Kult 82 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kult 83 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kult ei. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult kaksi puolesta vastaan tarkistetaan. Kult kakkonen. Äänestys päättyy. Hylätty. Enko kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Live kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 81 puolesta. Vastaan. 81. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Hylätty. Kult kolme puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Libe kolme puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan. Tarkistetaan 84. Hylätty Inko kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty Live 4 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 86 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tran 3 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Live 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 93 puolesta vastaan Tyhjää. Tarkistetaan. 93. Hylätty. 94 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Imko 5 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 298 puolesta vastaan tyhjää. Kukaan ei näytä kättä. Tarkistetaan 98. Kaikki puoltavat eivätkä nosta kättään ylös. No niin, äänestys päättyy. 55 puolesta kolme vastaan, hyvät ystävät. Niin nostakaa kättä kunnolla. Kult 6 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Imko 6 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tran 6 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan Tran 6. Äänestys päättyy. Hylätty. Imko 7 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Inko 7. Hylätty. Kompromissi 17 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Inko 9 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten äänestämme blokkina blokki 3. Tarkistukset 109, IMKO 11, TRANS 7. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksitoista puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 115 puolesta vastaan, hyväksytty. 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 123 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 124 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. Hyväksytty. 125 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Imko 17 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tran 11 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Inko 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Inko 19 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 126 puolesta vastaan. 126 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Imku 20 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Imko 21 puolesta. Nostakaa kätenne kunnolla. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Imko 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. kolmekymmentä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 25 puolesta vastaan hyväksytty. Imko 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kristianis, kun lopetat, keskeytät äänettämisen, niin en silloin en tiedä, mitä EPP äänestää. Aiot löydä itse sitten kartalta. No niin. No, mutta tämä on vaikeaa minulle. 132 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Imko 27 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Live 17 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tran 14 puolesta. Vastaan, tyhjää. Nyt tarkistetaan Tran 14. Hyväksytty 134 puolesta vastaan. Tarkistetaan 134. Hyväksytty. 135 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kult 13 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 136 ja IMKO 29 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 9 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 10 puolesta. Vastaan Tyhjää. Miten te nyt oikein äänestitte? Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Junkurin kompromissi 14 puolesta vastaan tarkistetaan. Hylätty. Libe 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan, tyhjää, hylättystä 49 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan 49. Äänestys päättyy. Hylätty. Tran 17 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytystä 50 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty Libe 21 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kult 16 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Eni 7 puolesta, vastaan hyväksytty. Tran 18 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kult 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 ja Imko 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kult 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kult 21 puolesta vastaan, vastaan, tyhjää, hylätty. Kult 22 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 156 puolesta, vastaan, tarkistetaan 156. Hylätty. Kult 23 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti kaksi puolesta vastaan Budjetti kaksi tarkistetaan. Hylätty. Budjetti kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Hylätty. Budjetti neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Live 24 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Live 25 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Live 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kult 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult 25 puolesta vastaan, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 158 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 159 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Yksi EPP liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Selkeästi. Onnittelut esittelijälle. Angelika. Uh, let us go to the next report. Sitten seuraavaan mietintöön. <clears throat> Uh, is a proposal establishing... Tässä kyse on unionin avaruusohjelmasta ja myös avaruusohjelmavirastosta. Esittelijämme on Massimiliano Salini. Hienoa. No niin. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Enmi 14 Olen pahoillani. Odottelen vielä teitä. Envi 14. Löytyykö? Envi 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 164 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 164. Äänestys päättyy. Hyväksytty tällä kertaa. Yksi, kuusi, kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. yksi kuusi kuusi. Äänestys päättyy hylätty. 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 173 puolesta vastaan tarkistetaan tällä kertaa 173. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Budjetti 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 57 puolesta vastaan tarkistetaan. Tran 57. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 294 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Lisäys kompromissiin 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta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 vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 533 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 535 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 546 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5, 6, 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty 5, 6, 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tran 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tran 134 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tran 138 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Budjetti 15 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Envi 2 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Envi 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 12 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tran 12. Yksi EPPstä liikaa. Yksi SND-läinen. Puheenjohtaja korjaa. EPPllä kaikki kunnossa. Ja nyt tässä edelläkin kaikki kunnossa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tran 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Pitäisi tarkistaa. Parempi tarkistaa. Tran 13. Äänestys päättyy. Hylätty. Akri kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Akri 7 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Akri 10 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Agri 10. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tran 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Envi 8 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tran 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Tran 24. Äänestys päättyy. Hylätty. Envi 12 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Envi 12. Äänestys päättyy. Hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Kiitos. Äänestys päättyy. Kiitos. Selvä hyväksyntä. Onnittelut esittelijälle kollega Massimiliano Salinille. Ja sitten voimme siirtyä seuraavaan äänestykseen. Mr. Silikiotis, point of order. Uh, Mr. Silikiotis. Edustaja Silikiotis, halusitte sanoa jotakin ilmeisesti? Mr. President, uh, I want to... Niin. Me tulemme esittämään kirjallisen vähemmistö mielipiteen tähän mietintöön. Kiitos. Note taken. It's okay? It's okay. Note taken will, be taken into consideration. Okay. Selvä. Ymmärrän tämän. Seuraavaksi siirrymme Euroopan puolustusrahastoon ja esittelijä on Krasno Debski, Euroopan puolustusrahasto. Aloitamme äänestyksen Ensiksi äänestämme 99 104 kaikkiaan kuusi tarkistusta on kysymyksessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten menemme kompromissi viitoseen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suoka anteeksi. Öö, menin vähän nopeasti, mutta nyt seuraavaksi mennään AFET 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 AFET puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 7a puolesta vastaan tyhjää hylätty. Selvä. Kompromissi 7a. Tarkistamme tämän. Tarkistamme kompromissi 7a. Tarkistus. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan. Tarkastamme myöskin tämän. Kompromissi on hyvin tärkeä. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty tällä kertaa. Seuraavaksi AFET 29 puolesta vastaan ja Tarkistamme AFET 29. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten ihan lyhyt tauko. Löydätte varmasti siellä kompromissi kahdeksan. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytti Kompromissi kahdeksan a puolesta vastaan. Tämä on kompromissi, joten tarkistamme tämän sähköisesti, jotta asia tulee kunnolla tarkistettua. 8a. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. 303 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja seuraavaksi menemme 38 afet kohtaan. It was, uh, Tästä on pyydetty SDltä nimenhuutoäänestystä. 38 AFET. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hyvä tulos. Joten olemme Kyllä, hyvin yhtenäisiä. Hieno tulos. 338. Rakkaat ystävät, 338 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Kas. Hyväksytty. 341 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme myös tämän. 341. Äänestys päättyy. Se on hylätty tällä kertaa. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 357, 358 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Pitäisikö tämä tarkistaa? Selvä, tarkistamme tämän. 357, 358, molemmat tarkistamme. Yhdessä siis äänestys päättyy hylätty. kolme kuusi kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. kolme kuusi neljä puolesta vastaan tyhjää. Tämä on hylätty. 48 afet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta ja siis AFET, AFET 48 tarkistus. Ja tämä olikin virhe. Tämä on tietysti hyväksytty. <laughs> Minun ei siinä ole mitään ongelmaa. Tai sitten siellä huijata. No, tämä on hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 12, asuka anteeksi, ja tarkistus 368, 368 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puheenjohtaja korjaa 13a. Kompromissi 13a puolesta vastaan. Tarkistamme. Kompromissit on hyvä tarkistaa. Se on välttämätöntä. Kompromissi 13a. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 yhdessä äh, suullisen tarkistuksen kanssa. Ja meidän täytyy tämä varmasti tarkistaa. Teillä on kaikki muut tarkistukset luettelossanne. Tämä tulee vihreiltä. Ja haluaisin pyytää teitä kertomaan, haluatteko vastustaa tuota suullista tarkistusta. Kertokaa, jos joku haluaa vastustaa. Nouskaa siis ylös. Tähän tarvitaan neljä. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi. Joten viisi riittää jo, koska neljä henkilöä Itrin valiokunnassa kyllä riittää. Joten teitä oli jo vähän enemmänkin tuossa. Joten kompromissi 14 ilman suurista, suullista tarkistusta valitettavasti. Suullista tarkistusta ei voida ottaa mukaan puolesta vastaan ja hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4, 2, 4 osa 2 puolesta vastaan Ää, uudelleen, että ehditte löytää tämän. Minä odotan hiukan 4, 2, 4 osa 2 Ovatko kaikki valmiita? Jos kaikki ovat valmiita, 4, 2, 4, osa 2 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 18 puolesta. Odotan taas. Kompromissi 18 puolesta vastaan. Tarkistamme. Tämä ei ollut selvä. Kompromissi 18. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Kompromissi 19 Äänestämme tästä sähköisesti. Kysymyksessä on kompromissi. Kompromissi 19. Äänestys päättyy. Tämä on ok. Ja seuraavaksi menemme kolmeen tarkistukseen, jotka ovat samanlaiset. 450, 451 ja 82 imko puolesta vastaan Tarkistamme kolme tarkistusta. Äänestän nyt kolmesta tarkistuksesta. Kerralla äänestys päättyy. Hylätty. 455 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 455. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. 4, 5, 6 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty selvästi. 4, 5, 7 puolesta vastaan. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hylätty. Yksi budjetti puolesta vastaan. Hyväksytty. Yksi imko puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää tarkistus 106 tarkistus. Puol- äänestys päättyy. Hylätty. 107 puolesta vastaan. Tarkistamme. 107. Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksi imko puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme imko puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi budjetti puolesta vastaan. Tarkistamme kaksi budjetti. Äänestys päättyy. Hylätty. Neljä imko puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme budjettipuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi imko puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi imko puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi afet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tarkistamme 116. Äänestys päättyy. hyväksytty 118 puolesta vastaan. Tarkistus 118. Äänestys päättyy. Hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 119 puolesta vastaan tarkistus 119. Äänestys päättyy. Hylätty 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 122 ja selvä 121 tarkistus. Äänestys päättyy. Ja se on hyvä, oh, hylätty. Kiitokset. Kiitos. 122 puolesta vastaan tyhjää tarkistus. Äänestys päättyy. hyväksytty. kymmenen imko puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yksi puolesta vastaan tarkistamme yksi Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. 15, 15 imko puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tarkistamme. 153. Äänestys päättyy. Hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 afet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 imko puolesta vastaan. Ja vielä kerran 19 imko. Tarkistamme tämän 19 imko. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy selkeästi hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Ja se on hylätty, mutta 18 tyhjää ääntä. Hyvä, tulos. Tämä on siis hylätty. 163 puolesta vastaan ja tarkistamme tämän 163. Äänestys päättyy. Hylätty. 20 imko puolesta vastaan Enpä tiedä. Tarkistamme. Imkko 20. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kahdeksan budjettipuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 imko puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta 174 yhdessä. Rakkaat tyhtävät kaksi tarkistusta yhdessä. 173 174 puolesta. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksi tarkistusta, 175 ja 176 puolesta vastaan. Tarkistamme nämä kaksi tarkistusta. 175, 176. Äänestys päättyy. hylätty. 11 budjetti puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 afet puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 13 afet. Äänestys päättyy. Hylätty. 14 afet puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. 14 afet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 15 afet puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. 15 afet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 17 afet puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 18 afet puolesta. Vastaan. Tarkistamme. 18 afet. Äänestys päättyy. Hylätty. Lopullinen äänestys nimenhuoltoäänestyksenä, kuten tavallisestikin. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty selvästi. Onnittelut esittelijälle. Okay, now we go to the next. Ja sitten siirrymme seuraavaan mietintöön. It is a European joint undertaking for ITER. Eli Euroopan yhteisyritys ITERia ja fuusioenergian kehittämistä varten. Esittelijä on edustaja Marinesku. Ja me äänestämme tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjään tarkist, tarkistetaan. Äänestys päättyy. hylätty. 14 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 14. Neljätoista on selkeästi hyväksytty, ei tarvitse edes... No, tarkistetaan, tarkistetaan. Hyvät ystävät, tämä voi olla viimeinen äänestys. Nyt äänestetään. Kädet ylös. Hyvät ystävät, tarkistus 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 18 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 19 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 20 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 22 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan, tarkistetaan kompromissi 2. Äänestys päättyy. Hylätty. 21 puolesta vastaan. Tarkistetaan 21. Äänestys päättyy. Hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan, vastaan, tyhjää, se hyväksytty 32 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 33 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta, vastaan, tarkistetaan, kompromissi pitää aina tarkistaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, Tarkistetaan. Kakkonen. Äänestys päättyy. Hylätty kolme puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty neljä puolesta. Vastaan. Tarkistetaan neljä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Ykkönen. Äänestys päättyy. Hylätty. Viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan viitonen. Äänestys päättyy. Hylätty. Kuusi puolesta vastaan Sama enemmistö hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan Yhdeksän. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11. Kohta kohdalta äänestys, ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen vastaan tarkistetaan kakkonen. Let's check part two. And now... Ja Äänestys päättyy. Is accepted. 12. In favor. 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 12. Äänestys päättyy. Hylätty. Loppuäänestys, nimenhuoltoäänestys. äänestys. Äänestys alkaa. Kiitokset. Siinäpä se. Hyväksytty selkeästi. Onnittelut esittelijälle. Näin me menemme eteenpäin äänestysäänestykseltä. Ja menemme vielä eteenpäin. <laughs> Eli seuraavaksi on mietintö, Rebekka Harksin mietintö, ehdotus neuvoston asetukseksi Liettuassa sijaitsevan Ignaliinan ydinvoimalaitoksen käytöstä poiston avustusohjelma. Ja kyseessä on siis Harsin kompromissi kaksi puolesta vastaan hyväksytty. 13 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 13. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 19 puolesta vastaan, vastaan. Tarkistetaan 19. Äänestys päättyy. Hylätty yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaksi puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus kaksi. Äänestys päättyy. Yksi EPP liikaa. Kiitos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolme puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus kolme. Hyväksytty. 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 22 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 4 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 24 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 6 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 26 ja 7 yhdessä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 27 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja tarkistetaan. 9. Hyväksytty. 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 34 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten nimenhuutoäänestyksellä loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Suuri enemmistö. Onnittelut esittelijälle. How many minutes? One minute. Uh, well, uh, uh, uh S&D Group. S&D-ryhmä pyytäisi lyhyttä taukoa, yksi minuutti. Minun kokemukseni mukaan se on kolme. So, Mr. Busek, we are No, uh, dear friends, ladies and gentlemen. Hyvät ystävät, hyvät naiset ja herrat, ryhdymme jälleen äänestämään. Kyse on tutkimus- ja koulutusohjelmasta ja atomienergiayhteisön ohjelmasta vuodelle 2021-2025 esittelijä Mia-Petra Kumpulanatri. Kolme tarkistusta blokkina 59, 60 ja 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 3, 59, 61, 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 ja 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan tämä 66. I close the vote. Rejected. Hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 87. Äänestys päättyy hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tarkistetaan 89. Äänestys päättyy. Hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty 95 puolesta vastaan tarkistetaan tämä 95 94, 94. 95, 95, sorry, 95. Puheenjohtaja korjaa 95. 95. Se nyt tarkistetaan vielä koneella. 94 hän oli jo äänestettävänä, eli nyt kyse on 95. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 96 puolesta vastaan Tarkistetaan tämäkin. 96. Äänestys päättyy. Todennäköisesti hylä... Juu, hylätty. 99 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan. 99. Äänestys päättyy. Hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty 98 puolesta vastaan tyhjää 98 täytyy tarkistaa vielä. Kuesta yksi liikaa. Äänestys päättyy. Hylätty. sata puolesta vastaan tyhjää hylätty. sata yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. sata kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tällä kertaa kolme puolesta vastaan tarkistetaan tämä 103. No se tietysti hylätään. Vähän myöhään tuli tämä tieto. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi viisi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 107 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi kuusi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 129 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta. A, pitää tarkistaa. Kompromissi 1 tarkistetaan se. okay, let us close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 29 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 31 puolesta. Ensimmäinen osa 31 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää. 33. Se tarkistetaan. Well, I close the vote. Rejected. Äänestys päättyy. Hylätty. 32 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 ja 3 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tarkistetaan 45. Äänestys päättyy. Hylätty. 46 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämäkin. 46. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 47 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämäkin tarkistetaan. Pahoittelut. Tulos ei ole selvä. Äänestys päättyy. Hylätty. 51 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. 51. Äänestys päättyy. Hylätty. Yksi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 ja 34 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tarkistetaan 54 hylätty 55 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 56 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 20 ja 21 yhdessä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Loppuäänestys nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. And I close the vote. Äänestys päättyy. selvästi hyväksytty. Onneksi olkoon esittelijälle. Uh, dear friends, uh, we will go... Hyvät ystävät, sitten viimeinen äänestys ennen taukoa. Mutta siinä tapauksessa, että emme saa äänestystä loppuun ennen tauon paikkaa, niin kuin tiedätte, tauko alkaa kello 12.30 ja tulkit silloin poistuvat paikalta täsmällisesti kello 12.30, emmekä voi äänestää ilman tulkkausta. Sen takia tiettynä ajankohtana sitten keskeytämme ja äänestämme loppuun tauon jälkeen kello 14.30 alkaen. 14.30 lopetamme sitten kesken jääneen äänestyksen. Valmistautukaapas tähän. Nyt Käsittelemme ensimmäisen osan todennäköisesti ja sitten keskeytämme täsmällisesti kello 12.30. Ja sitten hoidamme asian loppuun kello 14.30 alkaen. Sopiiko näin? Hyvä. Friends. Rakkaat ystävät, kysymys on lausuntoluonnoksesta edustaja Ferreiralta. Euroopan aluekehitysrahasto ja kohesiorahasto. Kysymys on molempia koskevasta lausunnosta. Tarkistus 112 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 1. Tarkistetaan se. Äh, nimenhuuto äh, tai äh, sähköisellä äänestyksellä. Kompromissi yksi Sähköinen äänestys. Äänestys päättyy. Se on hylätty. neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 22 puolesta vastaan 22 tarkistamme sen. Äänestys päättyy. Hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 115 puolesta vastaan tarkistamme 115. 115. Äänestys päättyy hylätty 116 puolesta vastaan tyhjää ja hylätty 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 22 25 korjaa puheenjohtajan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 26 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 26. Äänestys päättyy. Hylätty. 119 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 120 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistamme Äänestys päättyy. Hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1, 2, 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 2, 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1, 2, 3 puolesta vastaan. Tarkistamme 3. Äänestys päättyy. Hylätty 4 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 5 puolesta vastaan emme tiedä. Tarkistamme 1, 2, 5. Äänestys päättyy. Hylätty. 1, 2, 7 puolesta vastaan. Tyhjää. Tyhjää. Tarkistamme Oli paljon tyhjää ääniä. 127 äänestys päättyy. Hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1, 2, 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan. Tarkistamme 30. Äänestys päättyy. Hylätty. 1, 2, 9 puolesta vastaan. Tämä on epäselvä. Yksi, kaksi, yhdeksän. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Menemme siis yksi, kolme, ykköseen puolesta vastaan. Tarkistamme yksi kolme yksi Äänestys päättyy. hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytyksi. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty 135 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 135. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 137 puolesta vastaan tarkistamme 137 äänestys päättyy hylätty 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt menemme yksi, tai seuraava on vedetty pois ja tarkistus 139 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 35 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistamme 35. Äänestys päättyy. Hylätty. 1 141 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 1 140 puolesta. Vastaan. Tarkistamme. 1 140. kun ette kerran nosta käsiä. Äänestys päättyy selvästi hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Yksi, neljä, neljä. Seuraavan pitäisi olla siis tarkistus 36, mutta, rakkaat ystävät, yksi, neljä, kaksi. Tarkistuksesta pitäisi äänestää myös, koska yksi neljä nolla oli äh, plus-tulos, mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö pitäisi 4142 äänestää ennen kuin siis äänestämme 36. Otamme vielä kolmen tarkistuksen takaa 1, 4, 2 tarkistuksen 1, 4, 2. Siis nyt vuorossa puolesta vastaan tarkistamme 1, 4, 2. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja menemme seuraavaksi eteenpäin tarkistukseen 36. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 1, 4, 5. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty 147 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Tämä lienee hyväksytty. Kiitokset hyväksytty. 149, 148 puheenjohtaja korjaa. 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan tarkistamme 149. Äänestys päättyy. hylätty. 1, 5, 0 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 1, 5, 0. Äänestys päättyy. Hylätty. 1, 5, 1 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty 152 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 152. Äänestys päättyy. Hylätty 40 puolesta vastaan Tarkistamme 40. Äänestys päättyy. Hylätty 41 puolesta vastaan. Hylätty 154 puolesta vastaan Tarkistamme 154. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 155 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 42 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 43 puolesta. Vastaan. Tarkistamme 43. Äänestys päättyy. Hylätty. 44 puolesta vastaan. Ja Hyväksytty. 45 puolesta vastaan. Tarkistamme 45. Äänestys päättyy. Hylätty. 46 puolesta vastaan. Tyhjä. hylätty. 157 puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan. Tarkistamme 159. Äänestys päättyy. Hylätty. 47 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 160 puolesta. Vastaan Tarkistamme 160. 160. Äänestys päättyy. Yksi guelainen liikaa. Ja nyt tämä on hyvä. Tämä on hylätty. 161 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan Tarkistamme. 48. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 162 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 49 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 163 puolesta vastaan. Tarkistamme 163. 163. I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty 164 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 205 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan. Tarkistamme 167. 167. I close. Äänestys päättyy. Hylätty 169 puolesta vastaan Tarkistamme 169 puolesta. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hylätty. 51 D puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 118 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan hylätty. Tarkistamme 156. Äänestys päättyy. Nel, hyvä, äh, hylätty. Kompromissi 2 ja tässä meidän pitäisi äänestää koneäänestyksellä kompromissi 2. Äänestys päättyy. Selvä enemmistö. 190, 193, nämä yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Molemmat ovat hylättyjä. Menemme tarkistukseen 198. 198 puolesta vastaan. Tarkistamme 198. Äänestys päättyy. Hylätty 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty 201 puolesta vastaan tyhjää hylätty 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 203 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 204 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta Kaksi nolla neljä hyväksyttiin, kaksi nolla kuusi siis, kaksi nolla kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 207 puolesta vastaan. Tarkistamme 207. Äänestys päätyy. Se on hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan hylätty. 209 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 210 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 211 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 Ferreiralta on vedetty pois ilmeisesti. 59. 58 siis. Nyt äänestämme 59. Both of them, 59. Molemmista. Nyt tätä täytyy varmastikin herra Ferreralta kysyä. Voitteko selvittää asiaa? Kiitos. Äänestyslistassa on erehdys tarkistus, josta ei pitäisi äänestää, on 59, ei 58. 58 siitä äänestetään, koska se, joka korvataan tarkistuksella 210, josta jo äänestimme, oli 59, ei 58, joten äänestämme 58, ei 9. Okay. Yeah. Uh, dear friends. Rakkaat ystävät, Kiitokset. We didn't see this mistake okay. before. It's our rapporteur. Näin sanoo esittelijä, joten tämä on tietysti aivan selvää lihaa, eli 59 siitä emme äänestä. Äänestämme tarkastuksesta 58, 58 puolesta. Forgive me. Puheenjohtaja, me emme voi äänestää 58, koska se ei ole äänestyslistalla. Kenties äänestystä tästä pitäisi lykätä tauon jälkeiseen aikaan ja palata siihen silloin voted the last amendment, we vote this one. Okay. Just... Uh, because, uh... Niin, koska todennäköisesti emme pääse loppuun tässä äänestyksessä, ei liene muuta mahdollisuutta kuin jos vaikkapa lopetamme äänestyksen ennen kuin sitten teemme lopullisen nimenhuoltoäänestyksen koko asiasta, joten nyt emme siis äänestä tarkistuksesta 59, ja jos 58 äänestetään, tai äänestetään ennen kuin äänestämme aivan lopuksi, ja silloin siitä äänestetään aivan varmasti vasta tauon jälkeen. Äh, ja tämä siitä syystä, että voitte pohtia, kuinka 58 pitäisi äänestää, joten 58 äh, on käsittelyssä juuri ennen lopullista äänestystä. Siinä äänestämme silloin ja sitten 59, joka tapauksessa emme äänestä ja menemme seuraavan tarkistuksen joka 212 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. Joten 213 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 214 yhdessä 60 kanssa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61D puolesta vastaan tyhjää hylätty. 215 216 yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 217 puolesta vastaan. Tarkistamme. 217. Äänestys päättyy. Hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 618, 218 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 218. Äänestys päättyy. Hylätty. 63D puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 220 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 222 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 221 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme 221. Äänestys päättyy. Hylätty. 223 puolesta vastaan. Ja 223 tarkistamme sähköisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksi tarkistusta 224, 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65D puolesta vastaan tyhjää hylätty. 225 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 227 puolesta vastaan 227. Tarkistamme sen. Äänestys päättyy. Hylätty. 228 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 229 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 230 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 231 puolesta vastaan. Tarkistamme 231. Äänestys päättyy. Hy- hylätty. 232 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. 232. Äänestys päättyy. Hylätty. 233 puolesta vastaan. Tarkistamme jälleen kerran kaksi kolme kolme Äänestys päättyy. Hyväksytty. 67D puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Sitten menemme tarkistuksi 280 osa kaksi, osa kaksi, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 281, osa 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 282 puolesta vastaan tyhjää hylätty 283 puolesta vastaan. Tarkistamme 283. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty annexes in the afternoon. Uh, what time is now? We're, we're practically, uh, uh, uh dear friends, uh, Rakkaat ystävät, meillä on nyt tässä uh, liite 2 taulukko 1. Seuraavana ehdotan, että nyt uh, lopetamme äänestyksen tähän, koska meillä on vain pari minuuttia tässä jäljellä ja äänestämme siis lisäksi vielä tarkistuksesta, mikä se nyt olikaan, 58 juuri ennen lopullista loppuäänestystä ja siis jatkamme tauon jälkeen liitteestä 2 taulukko 1 kello 14.30.